on nyt puhujalistalla yksi minuutti jokaiselle. Nina Gill, olkaa hyvä, yksi minuutti. Nu este aici domnul Pospisil, un minut. Pospisil, yksi minuutti. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já chci vysvětlit své hlasování. Kiitoksia. Haluaisin todellakin selventää äänestyskäyttäytymistäni. Päätösasemus, joka koski ISää, Äänestys ei ollut nimenhuutoäänestys ja haluaisin EU-kansalaisten ja Tsekin tasavallan äänestäjieni tietävän, että olin päätöslauselman puolesta ISA vastaan, koska en pidä ISA mm, mitään poikkeuksellisen, pidän sitä poikkeuksellisen vaarallisena, en halua nimittää sitä valtioksi. Se on kuitenkin ihmisen ryhmä, joka tekee rikoksia ihmisyyttä vastaan ja se on elin, jota vastaan meidän täytyy taistelee. Meidän täytyy tukea sitä vastaan taistelevia liittolaisia. On ehdottoman tärkeää, että liittolaisten välillä yhteistyö lisääntyy ja täytyy varmistautua siitä, että pitäisiköhän meidän myös lisätä läsnäoloamme tuolla alueella, kun torjumme ISN etenemistä. Jos emme tee mitään, pelkään, että ISN vaara levääntyy muihin maihin, kuten esimerkiksi Pohjois-Afrikassa on nähtävissä. En nyt näe edustaja Kasia salissa ja tästä syystä puheenvuoron saa edustaja Polchak, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl rovněž... Kiitos, puhemies. Minäkin haluan ilmaista kantani. Minä äänestin islamilaista valtiota vastaan tämän päätöslauselman puolesta. Tuskinpa tässä salissa on yhtäkään henkilöä, joka ei olisi äänestänyt tämän tekstin puolesta. Tässä äänestysselityksessäni haluaisin kuitenkin todeta, että on tarpeen EU-jäsenvaltioiden ja muiden liittolaisten sitoutua yhteiseen toimintaan, yhteiseen liittoumaan islamilaista valtiota vastaan joko YK turva, tai tämän YK turvaneuvoston mandaatin alaisuudessa. Ja tätä tarvetta haluan vielä korostaa, tarve yhteisiin toimiin. Jos Euroopan äh, unionin äh, jäsenvaltiot ja liittolaiset äh, maailmalla ryhtyvät toimeen kyllin päättäväisesti, niin emme välttämättä heistä silti pääse eroon piankaan. Edustaja Jaaro, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Minäkin äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja se on hyvä teksti, mutta mitä tulee tuohon kohtaan yhdeksän. Sitä pidän erityisen hyvänä tässä tekstissä, koska siinä puhutaan syistä. Nimittäin siitä, että Irakin hallituksen tulisi olla edustuksellinen ja sisältää kaikki poliittiset ryhmät sekä etniset ryhmät äh, maassa. Siis äh, kaikkien eri ryhmittymien tulisi päästä hallitukseen ja mm, niiden ääni tulisi saada kuuluviin Jotkut ihmiset ovat radikalisoituneet, koska heidän ääntään ei ole kuultu. Katson, että tämä teksti on tasapainoinen ja halusin vielä tosiaan tuota kohtaa yhdeksän korostaa. Kiitos. Domnul... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Prio. Hän ei ole paikalla. Edustaja Kelly, yksi minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Ensin minusta on harmia, että meillä ei ollut nimenhuutoäänestystä loppuäänestyksessä niin, että olisi saatu pöytäkirjoihin, että suuri enemmistö parlamentin jäsenistä tuomitsee varauksetta islamilaisen valtion ISN toimet. Se on yksi brutaaleimmista liikkeistä, jos sitä nyt sellaisiksi voidaan nimittää, mitä maailma on koskaan kokenut modernilla aikakaudella, kun niin monet maat ovat kehittyneet ja pyrkivät kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Näemme, katsomme näitä ISN tekoja, päiten katkaisua, naisten pahoinpitelyitä, pakkoavioliittoja sotilaille ja niin edelleen. Tämä on niin ajastaan jäljessä, että ilman varauksia kaikki tämä on tuomittava. On käytettävä kaikki keinot varmistaaksemme, että tämän tyyppinen toiminta jää historiaan jatkossa. Kiitos. Ehm, Kiitoksia teille. Tämän istunnon pöytäkirja